Okay, colleagues, if everybody could now take their seats. Voitteko istuutua? Olen Linda McKevin. Olen kehitysvaliokunnan puheenjohtaja ja toivottaisin tervetulleeksi kaikki kollegat kansalaisvapauksien valiokunnasta, erityisesti toisen puheenjohtajan Carl Klingan Kingan, joka on Libe-valiokunnan toinen puheenjohtaja. Tai puheenjohtaja. Puhumme tärkeästä asiasta, joka on lehdissä lähes päivittäin. Olemme lukeneet Välimeren surullista tapahtumista. Ihmiset pakenevat konflikteja ja köyhyyttä monissa kehitysmaissa. Joten avainkysymys on kehityksen ja maahanmuuton yhteys täällä ja monille ihmisille vaalipiireissämme. Yhteisen kokouksen teema on hyvin herkkä. Se on EUn sisäisten ja ulkoisten politiikan päällekkyys, ja humanitaarinen apu ja näet vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen. Kehitys ja maahanmuutto ovat molemmat asioita, jotka, joissa e-, EUlla ja jäsenvaltiolla on jaettu toimivalta. Yksi kehityspolitiikan perusperiaatteista on johdonmukaisuus. Politiikan täytyy olla koherenttia. Toimivan politiikan kehittäminen, politiikan, joka toimii niiden tapauksia, jotka kohtaavat konflikteja ja äärimmäistä köyhyyttä kehitysmaissa. Politiikka, joka on hyväksyttävää omissa maissamme, on haastavaa. Tänään keskustelemmekin joistakin näistä asioista. Toivottavasti puhujat antavat vastauksia ongelmiimme. Ehkä he voisivat esittää ratkaisuja pulmiin. Tiedämme, että keskustelu on monimutkaista omassa maassani ihmiset eivät halua luoda tällaisia vetotekijöitä, eivät halua, että ihmiset ottavat riskejä tullakseen Eurooppaan. Mutta monissa maissa on maahanmuuttokeskusteluja muutenkin. Ovat vaikeita keskusteluja ratkaista, toivottavasti laaditaan mahdollisia ratkaisuja sen lisäksi, että analysoitte ongelmia. Meillä on neljä erinomaista pohjaa. oikealla. Eugenia Ambrosi, EUn maahanmuuttojohtaja Aspasia Papadoulou, e Euroopan pakolaisia neuvostosta Afrikan unionin EU-suurlähettiläs, AKP-suurlähettiläs, Brandeja ja äärimmäisenä oikealle Colin Wright Solidar-kansalaisjärjestöstä. Toivotan teidät tervetulleeksi kummankin valiokunnan puolesta. Odotan puheenvuorojanne. Täällä on paljon jäseniä. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe ja jolla täytyy olla selkeä politiikka. Odotan toiselle puheenjohtajalle puheenvuoron. Kiitoksia. Varmasti voimme kaikki LIBE-valiokunnassa todeta, että tämä aloite järjestää yhteinen keskustelu kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa on todella tervetullut idea. On huomattava määrä maahanmuuttokysymyksiä, joka liittyy sekä DVn että meidän valiokuntaamme, koska teemme työtä tänä vuonna strategiasta koskien tilannetta Välimerellä ja kuinka tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuuttokysymyksiin. Tätä tullaan käsittelemään libe valiokunnassa ja tämä keskustelu todellakin antaa tällekin aiheellemme lisäarvoa. Sitten puhujiin ensin kuuntelemme herra Eugenio Ambrosio, joka johtaa kansainvälistä järjestää, Minut pyydettiin sanomaan kaikille puhujille, että pitäisivät kiinni, mikä oli mahdollista kahdeksan minuutin puheajasta. Herra Ambrosi, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia tästä kutsusta ja huomenta teille kaikille. Otan esiin muutaman asian, jotka mielestämme ovat oleellisia, kun keskustellaan maahanmuutosta ja kehityksestä, koska aika tässä kokouksessa on rajallinen, joten on tärkeää keskittyä tiettyihin kysymyksiin, jotka ovat meille painopistealueita. Ja ensin voisin hälventää pari myyttiä, joita meillä on, kun keskustellaan maahanmuuton ja kehityksen välisestä yhteydestä. Ensinnäkin tämä itse käsite, joka meillä on, kun puhutaan maahanmuuttopolitiikasta. Meillähän usein on nähty maahanmuuttoasiat liittyen viisumeihin, rajavalvontaan. Ja kun puhutaan maahanmuuttopolitiikasta, niin kyse ei ole pelkästään valvonnasta sen suhteen, kuka tulee EUn alueelle, vaan siinä täytyy olla kyse myöskin siitä, millä tavalla hyödynnetään niitä, jotka tulevat alueellemme. Eli meidän täytyy muuttaa asennettamme valvonnasta kohti parempaa tiettyjen ilmiöiden hyödyntämistä. Tämä on nyt tärkeä asia, josta pitää keskustella. Ja toinen myytti on se, että usein puhutaan kehityksestä ja maahanmuutosta ja ajatellaan, että kun parannetaan kehitystilannetta alkuperämaassa ja läpikulkumaassa, voidaan vähentää tai vähentää innostusta maahanmuuttoon. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole ensinnäkin, koska historia on osoittanut, että näin ei välttämättä käy, mutta se ei myöskään välttämättä ole oikea asia tehdä – meidän ei pidä pysäyttää maahanmuuttoa tai liikkuvuutta, vaan jälleen kerran meidän pitää hallinnoida niitä sillä tavalla, että siitä on meille hyötyä. Kokemuksesta tiedämme, ja myöskin omasta elämästämme tiedämme, että maahanmuutto ei tapahdu ainoastaan alikehittyneistä maasta, vaan päinvastoin, kun ajatellaan nyt maan kehityskaarta – Jossain vaiheessa kehitys paranee ja silloin myöskin ihmisillä on enemmän halua siirtyä kohti parempia ratkaisuja omassa elämässään. Ja mielestäni tämä kokoussali on tästä osoitus. Me kaikki elämme tai ja teemme työtä maassa, joka ei ole synnyinmaamme. Siksi mekin olemme osa tätä liikkuvuutta. Me emme tule alikehittyneistä maista, ei siellä ole mitään nälänhätää tai hälyttävää tilannetta. Sen takia emme ole lähteneet kotimastamme pois. Kyse on erityyppisistä tarpeista ja ajatuksista. Ja sitten kolmas myytti, joka pitää hälventää, on se, että kun puhutaan maahanmuutosta ja kehityksestä, ei puhuta pelkästään etelän kehityksestä – ei pelkästään niiden maiden kehityksestä, jotka ovat läpikulkumaita ja alkuperämaita. Maahanmuutto voi olla myönteinen tekijä näillekin maille. Ja maahanmuuton avulla myöskin voidaan taata ja parantaa meidän oman maamme ja maan osamme elämää. Eli tämä on kaksisuuntainen katu. Ei tässä ole niin, että vain autetaan yhtä osaa maailmasta maahanmuuton kautta, vaan maahanmuuton avulla voidaan varmistaa se, että voimme ylläpitää omaa kehitystämme ja ehkä vielä parantaa sitä. Maahanmuutto ja kehitys. Alussa sanottiin, että niiden välinen yhteys on monimutkainen. Ja tavallaan silloin, kun me olimme nuorempia ja yhdistimme pisteitä, nyt sitten oli tiettyjä pisteitä, joiden yhdistäminen ei näyttänyt järkevältä, kun ne yhdistettiin, mutta sitten kun näemme nämä linkit pisteiden välillä, niin sitten kuvasta tulikin jo selkeämpi. Kunnes sitten lopuksi nähtiin juuri se, mikä piti nähdä ja mikä oli tärkeää. Eli meidän täytyy yhdistää näitä pisteitä, kun puhutaan maahanmuutosta ja kehityksestä. Näitähän on runsaasti, ne ovat monimutkaisia, ja on tärkeää, että me ymmärrämme tämän monimuotoisuuden ja monimutkaisuuden näiden yhteyksien välillä. Meidän täytyy ymmärtää tämä monimutkaisuus. Sehän sitten vaikuttaa siihen, saadaanko hyvä vai huono politiikka kaiken kaikkiaan aikaiseksi. Ja nämä pisteet myöskin vaikuttavat toisiinsa. Ei niin, että maahanmuutto vaikuttaa kehitykseen, vaan myöskin kehitys vaikuttaa maahanmuuttoon. Eli meidän täytyy ymmärtää tämä monimutkaisuus se on hyvin keskeistä. Meidän täytyy ymmärtää maahanmuuttopolitiikkamme ja nähdä, että se on yhteydessä työvoimapolitiikkaa työmarkkinoihin ja se vaikuttaa ja siihen vaikuttaa kauppapolitiikka, myöskin ympäristöpolitiikka. Tässä nyt vain yhteenveto, enkä nyt puutu muihin alueisiin, kuten koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Nythän elämme historiallista hetkeä. Nythän käydään keskusteluita kansainvälisellä tasolla liittyen vuoden 2015 jälkeiseen aikaan ja kehityspolitiikan tavoitteisiin seuraavan 15 vuoden ajalle. Ja elämme aikaa, jolloin meillä on mahdollisuus miettiä uusiksi tiettyjä yhteyksiä ja välineitä, joita olemme tähän mennessä käyttäneet, jotta voidaan edistää keskustelua ja työtä maahanmuuton ja kehityksen osalta. Tietysti tiedämme, että maahanmuutto liittyy kolmeen tärkeimpään pilariin, joista nyt keskustellaan vuoden 2015 jälkeisen tilaisen osalta. Taloudellinen pilari, sosiaalinen pilari ja ympäristöpilari. On tiettyjä erityisalueita ja asioita, jotka ovat tärkeitä pitää aina mielessä, koska menestyksemme tämän työn osalta mittaa sitten menestyksemme. Ensimmäinen elementti, joka täytyy ottaa mukaan kaikkeen poliittiseen keskusteluun, ovat oikeudet, joiden puitteissa tätä politiikkaa kehitetään. Eli toisin sanoen ihmisoikeudet. Tämä on tärkeää yksinkertaisesta syystä. Hyvin usein monissa osissa maailmaa maahanmuuttajat ja heidän perheensä ovat ne, jotka joutuvat eniten maksamaan sosiaalisesti ja taloudellisesti. He joutuvat elämään epävarmoissa oloissa. Usein heillä ei ole tärkeitä infrastruktuureita käytössään, terveydenhuoltoa tai jotain muuta – Hyvin usein tämän tilanteen takia he joutuvat syrjinnän ja epäarvoisuuden kohteeksi. Ja kun tehdään työtä epävarmoissa olosuhteissa, ei tietenkään edes auta asiaa. Meidän pitää paremmin hyödyntää maahanmuuttajien myönteistä panosta sekä vastaanottaja- että alkuperämaissa. Eli meidän täytyy puuttua näihin eri kysymyksiin, jotka liittyvät siihen, miten voidaan varmistaa kunnolliset oikeudet, joiden puitteissa maahanmuutto voi toteutua. Se nyt on ensimmäinen askel, joka pitää ottaa, jotta maahanmuuttajat voivat vaikuttaa oman maansa kehitykseen. Mutta oikeudet ja ihmisoikeudet tällä hetkellä koskee vielä enemmän sitä, mitä nimetään humanitaariseksi tai pakotetuksi maahanmuutoksi. Nyt meillä on pakolaisia ja ihmisiä, jotka ovat joutuneet siirtymään kotiseudultaan, koska alueella on sota tai epävakautta tai muita ikäviä tapahtumia. Näitä on nyt enemmän kuin toisen maailmansodan jälkeen. Ja ensimmäistä kertaa tämän ajan jälkeen maahanmuuttajat ja muut. Heitä on yhteensä jo yli 50 miljoonaa. No, tämä ei tietenkään ole pelkästään humanitaarinen ongelma, eikä kyse ole vain humanitaarisesta reaktiosta, vaan tämä on valtava este kehitykselle tietyissä osissa maailmaa. Ei pelkästään siksi, että esimerkiksi infrastruktuurit ovat tuhoutuneet sodissa tai sitten on esimerkiksi mm, luonnonkatastrofeja, maanjäristyksiä. Kyse ei ole pelkästään jälleenrakentamisesta, vaan kyse on siitä, että menetetään inhimillistä pääomaa tässä humanitaarisessa kriisissä, joka hyvin usein jää osittain hoitamatta. Jos ajatellaan esimerkiksi Syyrian sodan vaikutuksia inhimilliseen pääomaan, niin voitte kuvitella, miten tämä tilanne vaikuttaa pitkällä aikavälillä, kun ajatellaan tämän maan jälleenrakentamista ja kehitystä. Ja koko aluetta tämä oikeastaan koskee. Eli meidän täytyy edetä paljon päättäväisemmin kohti harmonisointia, kun ajatellaan reaktioitamme inhimillisiin kriiseihin – meillä pitää olla poliittisia kytköksiä muihin kysymyksiin, jotka eivät suoranaisesti liity näihin humanitaarisiin vastauksiin, esimerkiksi työllisyyspolitiikka, työmarkkinan tarpeet, kauppapolitiikka, koulutus, kehitys, terveydenhuolto ja niin edelleen. Ja meillä pitää olla paljon johdonmukaisempi lähestymistapa siihen, mitä me teemme tietyissä tilanteissa. Ja tietysti tämä koskee myöskin niitä vaikutuksia, joita maahanmuutolla on ympäristöpolitiikkaan. Ja sitten ympäristöpolitiikka vaikuttaa maahanmuuttoon ja maahanmuuton hallinnointiin. Meidän pitää paljon enemmän keskittyä maahanmuuttoon myönteisenä tekijänä, kun ajatellaan ympäristön heikentymistä ja täytyy muista, että näin voidaan monipuolistaa elinkeino, rakennetta. Ja tietysti täytyy hyödyntää maahanmuuttoa, jotta yksilöt ja yhteisöt pystyvät paremmin selviytymään. Ja tämä tekijä on yhä tärkeämpi jokapäiväisessä elämässämme, eli mipä missä päin maailmaa hyvänsä. Ilmastonmuutos ja ympäristön saastuminen ovat faktoja, ja meidän pitää toimia hiukan ponnekkaammin näissä asioissa. Viesti, jota nyt yritän teille välittää, ei ole pelkästään se, että maahanmuuton ja kehitykseen väliset suhteet ovat hyvin monimutkaisia. Tähän liittyy monenlaista politiikkaa, mutta myöskin täytyy nähdä kehityksen ja maahanmuuton ja maahanmuuton ja kehityksen välinen suhde. Ne vaikuttavat toisiinsa ja meillä pitää olla kattava kokonaisvaltainen käsitys näistä ilmiöistä, jos haluamme saada muutoksia siihen, miten politiikkaa pannaan täytäntöön. Ja mehän mietimme mahdollisia ratkaisuja. No jos meillä olisi ratkaisu kaikkiin näihin kysymyksiin, niin olisin varmaan jossain muualla nyt, mutta minulla ei kaikkia vastauksia ole, mutta tiettyjä osavastauksia minulta löytyy. Ja erityisesti yksi. Hyvin usein näissä keskusteluissa ja uutisissa ja keskusteluissa, joita käydään siitä, miten tärkeää on yhteistyö kolmansien maiden kanssa, alkuperämaat ja kohdemaat. No, ne ovat tietysti tärkeitä siksi, että maahanmuutto on rajat ylittävä kysymys. Se ei ole ilmiö, jota voitaisiin hoitaa yhdessä pelkässä maassa, vaan tässä tarvitaan entistä enemmän kansainvälistä yhteistyötä maahanmuuttopisteestä A pisteeseen B. Nythän meillä on liikkuvuutta, jossa on monia paikkoja, monia liikkeitä. Eli tämä on rajat ylittävä kysymys, johon täytyy puuttua yhteistyössä. Kyse on siitä, millä tavalla me jäsenämme tämän yhteistyön läpikulku- ja alkuperämaiden kanssa – Ja tässä on tärkeää nyt korostaa, että maahanmuuton kehitysaspekti ei liity ainoastaan alkuperä- ja läpikulkumaihin, vaan myöskin kehittyneisiin maihin, joihin maahanmuuttajat saapuvat. Meidän täytyy miettiä uusiksi yhteistyötapojamme kolmansien maiden kanssa. Meillähän on tämä lahjoittaja vastaanottajasuhde ja meillä pitäisi olla täysimittainen poliittinen kumppanuus näiden maiden välillä. Kuten todettiin, ulkoasioiden valiokunnassa. No nyt ilmeisesti olen puhunut liian pitkään, eli päätän tähän. Kiitos. Kiitoksia herra Ambrosi. Nyt puheenvuoron saa välittömästi toinen puhujamme. Afrikan unionin pysyvä edustaja EU:ssa ja AKT-maiden edustaja Brysselissä myös. Varmaankin nyt on tärkeää kuunnella hänen näkemyksiään afrikkalaista näkökulmasta katsottuna. Ehkä hän voi sanoa jotakin myös kartomin prosessista, tästä Afrikan sarven maahanmuuttoreitistä. Suurlähtöys, olkaa hyvä. Kiitoksia molemmat puheenjohtajat. Haluaisin myös ilmaista iloni siitä, että olen saanut tilaisuuden osallistua tämän aamun keskusteluun. Maahanmuutto todella on yhä lisääntymässä määrin huolettavakin kysymys, varsinkin Euroopassa, mutta myös Afrikassa jossakin määrin. Haluaisin esittää myös muutamia yleisiä kommentteja eri muodoista maahanmuutossa, joita olemme voineet nähdä erityisesti alueiden välisessä ja kansainvälisessä maahanmuutossa. Niin kuin aiempi puhuja sanoi, täytyisi panna maahanmuutto kontekstiin vuoden 2015 jälkeisen kehitysstrategian, josta äh, nyt neuvotellaan. Meidän pitää ottaa huomioon Afrikan 20 63 äh, strategian mukaan pitää ottaa huomioon Afrikka-EU-kumppanuus myös, samoin rooli, joka 11 kehitysrahastolla, kehitysyhteistyörahastolla on tälle kehitysyhteistyöagendalle. Onko yksityisellä sektorilla oma roolinsa, voidaanko kehittää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja niin edelleen. Me tiedämme tästä push- ja pull-tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa myös maahanmuuttoon. Olemme tietoisia, kipeänkin tietoisia kansainvälisten rikollisjärjestöjen toiminnasta, mitä tulee ihmiskauppaan, salakuljetukseen. Se on ihan arkipäivää nykyään. Hyväksi käytetään vaarallisella tavalla maahanmuuttajia hyväksi. Julkinen kuva, ikävä kyllä, joka liitetään maahanmuuttoon, on aina kielteinen. Puhutaan laittomasta maahanmuutosta. Tässä nähdään tuhansia erittäin haavoittuvaisia ihmisiä, jotka yrittävät tulla joko Afrikasta tai Lähi-idästä Välimeren kautta Eurooppaan. Tämä muokkaa yleisön mielipidettä asiasta. Teidän äänestäjänne alkavat tuntea jonkinlaista pelkofaktoria. Syntyy tällainen mentaliteetti, suljetaan heidät pois. Nämä ihmiset ovat täällä yrittääkseen ehkä saada aikaan epävakautta meidän turvalliseen, mukavaan elämäntapaamme. Tämä näkyy sitten monissa EU-valtioissa siinä, miten äänestäjät käyttäytyvät, miten ne valitsevat paikallistasolla ja kansallisella tasolla edustajia, jotka hoitavat heidän etuja, ajavat heidän etujaan ja yhä enemmän tämä näkyy EU-valtiossa niin, että maahanmuutosta on tullut yksi ydinkysymyksistä. Ja puolueiden puolueohjelmissa pitää käsitellä myös maahanmuuttokysymystä, jotta ne voivat voittaa enemmistön äänistä ja joko pysyä tätä kautta hallituksessa tai päästä sitten hallitukseen. Jossakin määrin olemme myös nähneet aika häiritsevänkin suurta lisääntymistä, mitä tulee ma- äh, rasismiin, muukalaisvihaan. Miten me suhtaudumme näihin kaikkiin kysymyksiin? Varmastikaan emme voi yrittää pitää estää ihmisiä vaihtamasta maata. Maahanmuuttoa on tapahtunut eri muodoissa, eri tilanteissa aikaisemmin ja se tulee jatkumaan. Me emme voi pysäyttää ihmisiä paikoille heidän emme voi sitä heitä liikkumasta. Pääkysymys on, miten hallinnoidaan, äh, kontrolloidaan tätä ihmisliikettä niin, että kaikki tahot voittavat tilanteesta. Alkuperämaa, kohdemaa voittaa, yksilö voittaa jotain. Meillä on kansainvälisiä sopimuksia ja yleissopimuksia, joita meidän täytyy noudattaa. Maahanmuuttajien ihmisoikeuksia on tullut varsin kriittinen kysymys ja meidän pitää myös niitä noudattaa. Kyseessä ovat haavoittuvaiset ihmiset, jotka vaarantavat oman henkensä, perheidensä elämän ja ovat kuitenkin epätoivoisesti tehneet valinnan ja pyrkivät parempaan elämään. He eivät halua olla taakka sosiaaliturvajärjestelmälle missään maassa. He haluavat mennä johonkin maahan ja tulla arvokkaiksi yhteiskunnan jäseniksi, löytää työpaikkoja ja niin edelleen. On myös paljon tekopyhyyttä, kun puhutaan maahanmuuttoasioista. Jos meidän kansantalouksissa, kun ajatellaan demografista tilannetta ja poliittisia ja taloudellisia tekijöitä. Jos tämä kaikki vaatii, että me tavallaan etsimme tietyn tyyppisiä ihmisryhmiä ja houkuttelemme juuri heitä maahamme, niin silloin me olemme kyllä valmiita tällaiseen toimintaan. Mutta se, minkälaisia ihmisiä me houkuttelemme maihimme maahanmuuttajina, sen pitäisi täyttää tietyt taitovaatimukset, koulutusvaatimukset, niin, että he sitten sopivat meidän hienoon suunnitelmaamme. Mitä tulee sitten ihmisiin, jotka ovat ehkä matalasti koulutettuja tai ovat sen ikäisiä, että työvoimamarkkinat voivat heidät ottaa vastaan, vaan heidän kohdallamme varsin varovaisia. Myös viisumi järjestelyt, jotka on käytössä, tekee lähes mahdottomaksi sen, että tällaiset ihmiset voisivat päästä laillisiksi maahanmuuttajiksi tänne. Meidän pitää tarkastella tätäkin näkökulmaa ja ehkä pohtia sitä, että täytäntöön pantaisiin politiikkoja, jotka toimisivat niin todellakin, että kaikki osapuolet voittaisivat, syntyisi tällaista win-win ilmiötä. Varmastikin, jos laajennettaisiin ja syvennettäisiin alueellista yhteistyötä, integraatiota, niin tätä kautta voitaisiin lisätä työvoiman liikkuvuutta. Kun EU on integroitunut, yhdentynyt, lisännyt jäsentensä määrää, se on pyrkinyt syventämään integraatiota. Olemme samalla nähneet, miten työvoiman liikkuvuus voi luoda ongelmia EU-maiden sisällä ja välillä. Entä sitten ihmiset, jotka tulevat tämän alueen ulkopuolelta? Rehellisesti sanottuna meidän täytyy päästä eroon retoriikasta ja alkaa toimia. Me olemme keskustelleet eri asioista jo pitkään. Tämä ei voi olla tällaista äh, umpimähkäistä politiikkaa pimeässä. Poliittista tahtoa tarvitaan, sitoumuksia vaaditaan ja tarvitaan, jotta saadaan sisältöä, substanssia, painoarvoa mille tahansa sopimukselle tai poliittisille puitteille, joita laadimme tai joihin päädymme. Mitä tulee maahanmuuttoliikkuvuusdialogiin Afrikan ja EUn välillä, meillä on kuusi temaattista aluetta, ihmiskauppa ja salakuljetus, maahanmuuttajien salakuljetus, laiton maahanmuutto, muutto, rahalähetykset, työvoiman liikkuvuus, maahanmuutto, diaspora, kansanliikkeet ja kansainvälinen suojelu. Sitten EU-Afrikan sarvi-aloite ihmiskaupasta ja maahanmuuttajien salakuljetuksesta on olemassa. Se alkoi lokakuussa 2014 Kartumissa. Meillä on myös yhteinen työmarkkinaliikkuvuusohjelma, joka hyväksyttiin pari kuukautta sitten huippukokouksessa. EU-Afrikan sarvi-aloite laadittiin välittömästi varsin traagisen Lampedusan välikohtauksen jälkeen ja komissiolta ja jäsenvaltiolta meni noin 18 kuukautta, että saatiin aikaan ensimmäinen neuvoa pitävä konferenssista seurasi ensimmäinen ministeritason äh, kokous ma- ma- äh, salakuljetuksesta ja ihmiskaupasta 2014. Siellä tätä aloitetta tuettiin. Tämä olisi alueellinen kokous. Tarkoituksena on lisätä yhteistyötä alueen ja jäsenvaltioiden välillä ja näin tarttua haasteisiin, joita syntyy Afrikan sarvesta lähtöisen olevasta ihmiskaupasta ja salakuljetuksesta. Yli puolet afrikkalaisista, jotka etsivät inhimillisiä työ- ja elinolosuhteita, niin tämä yhteinen työvoimaohjelma pyrkii helpottamaan ihmisten vapaata liikkuvuutta Afrikassa Siihen liittyy potentiaalinen mahdollisuus vähentää painetta ja myös afrikkalaisten maahanmuuttajien määrää, jotka muutoin helposti valitsisivat jonkun laittoman ja vaarallisen reitin tänne. Se voi myös vapauttaa mahdollisuuksia ja syventää manneten välistä yhteistyötä ja saada aikaan osallistavaa kasvua ja kehitystä Afrikassa. Viime viikolla pidettiin kavallissa pyöränpöydän keskustelu siellä sovittiin työvoiman vapaasta liikkumisesta Itä-Afrikan alueella. Myöhemmin tänä vuonna, muutaman kuukauden kuluttua toivottavasti, alkaa man, Afrikan vapaakauppa-alueen laatiminen. Tämä vapaa-alue sen johtaisi siihen, että työvoima voi liikkua maasta tai alueesta toiseen Afrikan mantereella. Ja tämä myötä vaikuttaisi kehityspolitiikkaan Afrikan mantereella ja vähentäisi myös niiden ihmisten määrää, jotka haluaisivat ylittää Välimeren maahanmuutotarkoituksessa päästäkseen näin Eurooppaan. Yhteinen maahanmuutto, ma, työvoimaohjelma on ollut keskustelulla täällä Brysselissä myös ja tukea on haettu eri yhteistyökumppaneilta, mitä tulee täytäntöönpanoon ohjelmassa. Mukana on ollut myös EU-Afrikan, EUn ja Afrikan erilaiset ohjelmat. Lopuksi EU-Afrikka-kumppanuudessa maahanmuuttokysymyksessä meidän täytyy lisätä EU-jäsenvaltioiden systemaattista osallistumista toimintaan. Aikaisemmin mitä tuli työvoima- ja maahanmuuttodialogi, Se oli enemmän tällaista monologia EUn puolella, koska monet jäsenvaltiot osallistuivat, mutta ikävä kyllä tai siis Afrikasta tässä lähinnä harjoitettu monologia, EU ei haluttu osallistua. Tässä pyrittiin viisumijärjestelyllä tehostamaan maahanmuuttoa EUn ja Afrikan välillä haluttiin vaihtaa parhaimpia käytäntöjä maahanmuuttokysymyksissä, haluttiin kontrolloida laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa ja pyrittiin edistämään ihmisoikeuksien suojelua maahanmuuttajien kohdalla ja sisäisesti muuttaneiden henkilöiden kohdalla. Köyhyyden vastainen taistelu, osallistava kasvu, kestävä kehitys, näiden pitäisi synnyttää te, köyhyyden vähentämistä, työllisyyttä, kehitysyhteistyöpolitiikkoja ja viedä eteenpäin 2015 vuoden jälkeistä kehitysyhteistyöagendaa. Puheenjohtaja, vielä lopuksi kertoisin huolesta, jota tunnen tietynlaista keinottelusta tai spekulaatiosta mediassa. Ehkä EU haluaa ulkoistaa sen, miten käsitellään, prosessoidaan maahanmuuttoa joissakin Eurovälimeren maissa – No tapahtuuko näin sitten oikeasti vai ei lähitulevaisuudessa? Me tulemme seuraamaan tätä tilannetta valppaasti, mutta Afrikan kannalta katsottuna tämä olisi vaarallinen lähestymistapa ja siinä noudattaisiin hiukan samaa mallia kuin Australia, Australiassa. Silloin maahanmuuttajat ja ihmisoikeudet kärsisivät kyllä pitkälti tästä kehityksestä. Kiitos. Kiitoksia suurlähettiläs Brandeo. Kiitoksia teidän mielenkiintoista ajatuksista. Seuraava puhuja on rouva Aspasia Papadopulo, joka puhui äh, projektista, joka hiljattain viettiin loppuun neuvostossa. Se koskee äh, turvapaikkakysymyksiä. Kiitos, että kutsuitte minut tähän kiinnostavaan keskusteluun. Euroopan äh, pakolaisten ja maasta karkoitettujen verkosto ajaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia. Aloittaisin kahdesta näkökohdasta, jotka ovat olennaisia puhuttaessa maahanmuutosta ja kehitysyhteistyöstä. Ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen ää, pakolaisten ja pakalta siirtyneiden ihmisten määrä maailmassa on 51 miljoonaa. Tämä on ennalta näkemätöntä. Nämä enemmistö ei ole Euroopassa ja ei ehkä haluakaan olla Euroopassa. Aika, jonka pa- ää, maasta paineet ihmiset elävät toisessa maassa on noin 20 vuotta nämä ovat näitä pitkittyneitä pakolaistilanteita. Ihmiset kasvavat pakolaisleirillä. Tämä ei ole humanitaarinen kysymys, vaan kehityskysymys. Täytyy kehittää pitkäkestoisia ratkaisuja. Ja aloittaisin tästä kysymyksestä, miksi pitäisi auttaa kolmansia maita pakolaiskysymyksestä ja paikalta siirtyneiden ihmisten asioissa, koska kaikissa maissa ovat ne EU-maita vai ei, Niillä on samat ää, äh, ihmisoikeusvelvoitteet, koska ne ovat allekirjoittaneet samat äh, sopimukset. Ratkaisu täytyy löytää sitten. Kysymys on solidaarisuudesta. Kysymys ei ole siitä, että EU siirtää ongelman näiden maiden harteille. Kysymys liittyy siihen, että ihmiset kohtaavat vakavia haasteita ollaksemme uskottavia – meidän täytyy löytää ratkaisuja monille näistä ihmisistä. Jos haluamme, että kumppanuus on uskottava. Ja koska ke- pakolaisuus on kehityskysymys. Kysymys ei ole ainoastaan huovista ja sen sellaisesta, vaan ihmisten täytyy elää kelvollista elämää neuvoston johtopäätökset 2014 pakolaiskysymyksistä, ja se todettiin, että konfliktien aiheuttama äh, kiireellisyys tämän ongelman kannalta ja pakolaisia pakotaan siirtyneiden ihmisten haaste on sellaisia, pitää tarttua. Tähän täytyy tarttua. Tämä neuvosto toteaa, ja siinä puhutaan myös tarpeesta kansainvälisen suojeluverkostoon. Kumppanin kansalaisjärjestöjen kanssa olemme toteuttaneet EU-projektin äskettäin, jossa pyritään paremmin kytkemään maahanmuutto- ja turvapaikkaprosessin ulkoisen sisäpiirin ja teemme suosituksia sitä, että maahanmuuttajat ja pakolaisen suoja on paremmin mukana kehitysyhteistyössä ja otan muutaman näistä esille. Ensinnäkin tarvitsemme koordinoidun lähestymistavan kysymys ole mistään siiloista, että siitä, että jokainen politiikka elää omaa elämäänsä, vaan kysymys on kokonaisvaltaista lähestymistavasta. Tämä on päivän iskusana, holistisuus, kokonaisvaltaisuus, mutta se on avainkysymys. Sen täytyy vahvistaa kytkentää humanitaarisen avun ja kehityksen välillä mukaan lukien sietokyvyn kehittämisagendaa kumppanuushallitusten, kumppanuushallitusten, mutta myös paikallisten isäntäyhteisöjen kanssa on tärkeää. Paikallisyhteisö on tärkeää, koska suurin osa maailman pakolaisista elävät kaupunkialueella. Kaupunkialueella, ei leireissä. no, täytyy nähdä myös pakolaiset taloisena toimijoina. He eivät ole vain avun saajia. He antavat panoksensa tal- paikallistalouteen. Elävät, työskentelevät, vaurastuvat – käyttävät rahaa ja heillä on myös hyödyllinen vaikutus paikallisen yhteisön talouksiin. Meillä ei ole paljon dataa tästä. Tarvitsemme lisää dataa löytääksemme keinoja tukea. Meidän täytyy myös tukea kumppanimaiden kapasiteettia pärjätä paikallisesti luomalla parempia paikallisia integraatiomahdollisuuksia mahdollisuuksia tukea itsellisyyttä ja sen tarvitaan kohdennettuja interventioita ja pitkän aikavälin kehityssuunnitelmia kriisin alkuvaiheesta lähtien. Pakolaisten ja pakolaisiirtyneiden ihmisten oikeudet täytyy ottaa valtavirtaistettavana vaatimuksena, eikä ainoastaan yksittäisinä kohteina erityistarpeita ajatellen. Kun ajatellaan kohdennettuja toimenpiteitä, uudessa rahoituskehyksessä. Turvapaikkarahastolla on ulkoinen ulottuvuus, se voi tukea pakolaisten suojelua kolmessa maissa. Ja TCIin alla on, on myös ollut ja on erikseen mainittu pakolaiset laaja-alaisesti ohattuna ryhmänä sukupuoli, lastensuojelu, myös kohdennettuja prioriteetteja turvapaikkajärjestelmille, itsellisyydellä. Haluan sanoa muutaman turvapaikanhakijan suojelujärjestelmästä kohdennettuna. Strategiset suuntaviivat mainitsevat tämän. Avramopoulos mainitsi tämän koska että tämä tulee olemaan Euroopan maahanmuuttoagendassa. Tätä täytyy ollut laajentaa ja uusia alueellisen kehittämisen ohjelmia. Damin projektissa teemme tutkimusta alueellisen suojeluohjelmien toteuttamista vuodesta 2005 tähän päivään asti. Olemme nähneet. Ne ovat olleet vähän Pirstautuneita, Niillä on ollut vaikutusta. Jossain tapauksessa ne ovat tukeneet tukea paikasti, Jossakin tapauksessa ne ovat olleet lisärahoitusta UNHCRlle peruspalveluiden tarjoamiseksi. Sytälle se, miksi paikallisyhteisön tuki ei ole vastannut sitä, mitä siltä odotettiin 2005 tiedonannossa – sen monta syytä ensinnäkin rahoitus on ollut rahoitettu tosi pieniä projekteja tähän mennessä. Liian moni ja tavoitteita yhdessä projektissa. Ja tämä hajauttaa, fokus menee johdonmukaisesti muiden interventioiden kanssa, koordinaation puute muiden EU-ohjelmien kanssa, joita tapahtuu samassa maassa, jotka voisivat tukea kaikkia ja turvapaikanhakijoita. Ja mikä on myös tärkeää on, että kumppanimaat eivät ole osallis, omistautuneet asialle, niin että oltaisiin yhdessä tuettu pakolaisia ja paikalta siirtyneitä ihmisiä. Välttämätöntä olisi, että pakolaiset ovat osana poliittista vuoropuhelua. Meidän täytyy olla poliittista vuoropuhelua pakolaiskysymyksistä kumppanimaiden kanssa. Onko meillä aikaa puhua pitkäaikaisesta paikallaan siirtymisestä? No, viimeisenä huomisena pakolaisleirille kasvaneille. He ovat kasvaneet siellä 20 vuotta. Tämä on humanitaarinen kysymys ihmisten mielestä. Meidän täytyy unohtaa tämä ja ongelmaa kehitysongelmana ja ajatella pitkäaikaista paikallaan siirtymistä osana poliittista kehitysohjelmaa. Täytyy löytää keinoja, millä ihmiset voisivat päästä elämässään eteenpäin koulutukseen, ja voisivat tulla omillaan toiveen, missä he sitten ovat usein naapurimaissa. Suunnitelmassa mainitsi tämän liikkuvuuskehikon, joka myös tarjoaa mahdollisuuksia etelään sisäiseen liikkuvuuteen, joka tukisi itsekseen toimeentuloa ja pitkään kestäviä ratkaisuja. Kiitoksia Ravo Papadopulo. Sitten viimeinen puhuja, herra Connie Wright. Se oli Koreperin pääsihteeri varmasti on tärkeää nähdä kansalaista kuulla kansalaisjärjestön näkökulmaa näistä kysymyksistä myös. Kiitoksia tästä kutsusta ja olin myönteisesti yllättynyt tänä aamuna, kun kävelin metrolta tänne, niin kaupunki oli tyhjä. Eli täällä on nyt enemmän ihmisiä tässä salissa keskustelemassa maahanmuuttoasioista kuin metroaseman ja Euroopan parlamentin välillä on ihmisiä. Eli kiitoksia tästä mielenkiinnosta ja yleensähän puhutaan, että tämä on win-win-tilanne, jos puhutaan kehityksestä ja maahanmuutosta. No kehitys, no tietysti siihen voi olla hyvän tekeväisyyslähestymistapa, mutta maahanmuutossa sitten valtaosa ei ole tukena näissä asioissa, joutuu menemään hiukan vastavirtaan. Meillä on nyt mahdollisuuksia. Nyt keskustellaan eurooppalaisesta kehitys, kehityksen teemavuodesta ja sitten mietitään näitä sanoja, Eli esimerkiksi tämä holistinen lähestymistapa on nyt kovin muodikas, eli siitähän puhutaan nyt joka yhteydessä kokonaisvaltainen lähestymistapa. No, kun puhutaan maahanmuutosta, mitkä ovat sitten tärkeimmät tekijät? Puhutaan näistä push- ja pull-tekijöistä yhtäältä, ja ne voidaan havainnoida. Push-tekijät liittyvät sosiaaliseen tilanteeseen. Heidän henkensä saattaa olla vaarassa – ja Skakella ja muut teistä ovat käyneet Lampedusalla. Näimme siellä lokakuussa, eikä tarkoituksena oli vain katsella välimerta, vaan nähdä ja miettiä, mikä saa ihmiset lähtemään näihin veneisiin. Oletteko nähnyt näitä veneitä? Menisittekö tällaisen vesipullon kanssa sinne? Ette tiedä, kuinka kauan edes matka kestää ennen kuin pääsee Lampedusaan tai Sisiliaan, ja sitten on tämän verran vettä mukana. Mikä motivoi ihmisiä No, että he pelkäävät henkensä puolesta, eli he haluavat kunnollisen elämän ja he haluavat kunnollista työtä. Se on tärkein syy. Eli jos Välimeren toisella puolella ei voida tehdä ehdotuksia ja EUhan ei voi vaikuttaa siihen, että ihmiset voisivat saada kunnollisen elämän siellä, voimme puhua Frontexista, maahanmuuton hallinnoinnista ja muista asioista, mutta se on turhaa. Berliinin muurikaan ei estänyt ihmisiä liikkumasta idästä länteen, eikä välimerikään ole esteenä. Eli millä tavalla tähän asiaan voidaan puuttua ja miten yhtäältä voidaan miettiä humanitaarisia ratkaisuja ja taloudellisia ratkaisuja ja erityisesti sosiaalisia ratkaisuja. No ensinnäkin, mitä kuten Ambrosi sanoi, on tärkeää muistaa todellisuus. Nyt puhutaan todellisuudesta 32 kansainvälistä maahanmuuttajaa ja kaikki kuvittelut, että ovat tulossa tänne, mutta ainoastaan muutama haluaa tulla Eurooppaan, ja tässä puhutaan nyt 32 miljoonasta kaiken kaikkiaan. Eli tämä on aikomainen ero, ja kuten tuli sanottua, nyt maahanmuutto on yhä vilkkaampaa. Itse olin Meksikossa viime viikolla, ja oletteko nähneet nuoren, jonka junan, jonka katolla on nuoria, jotka pääsevät, ovat menossa Meksikon pyrkivät Yhdysvaltoihin. Heillä ei ole edes vesipulloa mukana, heillä on vielä vähemmän. Eli mitä näille push-tekijöille voidaan tehdä? Viime vuosikymmeninä on nähty, ja maahanmuutostahan on puhuttu jo yli 40 vuotta, ja aina sanotaan, että meidän täytyy investoida, tarvitaan sitä ja tarvitaan tätä. Mutta jos puhutaan politiikan johdonmukaisuudesta, niin ensinnäkin meidän täytyy täytyy muistaa, että parempi kehityspolitiikka, tehokkaampi kehityspolitiikka ei välittömästi pysäytä maahanmuuttoa. Kun tehdään nyt investointia, sitten kun siitä tulee vaikut- myönteisiä vaikutuksia, niin siihen kestää monta vuotta. Ja jos mennään Välimeren toiselle puolelle ja nähdään Maghreb-maat, niin no missä siellä on talouskehitystä? Missä on mahdollisuuksia ihmisille jäädä maahan? Eli seuraava kohta. Tässä keskustelussa voidaan keskustella humanitaarisista ratkaisuista, mutta myöskin pitää miettiä taloudellisia ratkaisuja, ja ne liittyvät läheisesti kunnolliseen työhön. Yli puolet maahanmuuttajista lähtevät maastaan, koska he etsivät työtä, pystyäkseen elämään. Kyse ei edes kunnollisesta työstä, eikä ainakaan työstä, joita meillä tässä salissa on. Eli haluavat tulon, joilla he tulevat toimeen Eli siksi tämä yhteys, kun puhutaan politiikasta ja kehityspolitiikasta ja kunnollisesta työstä, ne ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Ja kun puhutaan mahdollisuuksista, ehkä kaksi mahdollisuutta nyt kun on kehityksen teemavuosi. Ensinnäkin meidän täytyy miettiä investointeja. Hyvin paljon komissio on puhunut investoinneista, työstä ja kasvusta, mutta mihin pitäisi investoida? Kehityspolitiikassa pitää miettiä invest- investoinneista sosiaaliturvajärjestelmään, koska sosiaaliturvajärjestelmä suojelee ihmisiä. Suojelu on ihmisoikeus, perusoikeus ja siksi investoinnit sosiaaliturvaan Euroopan ulkopuolella ja Euroopan sisällä ovat tärkeitä. Ja sitten tänä kesänä meillä on kansainvälinen työkonferenssi kesäkuussa Genevessä. Sielläkin puhutaan kunnollisesta työstä ja sosiaaliturvasta. Eli mitä voimme tehdä, jotta voidaan vaikuttaa tähän sosiaalitaloudelliseen kehitykseen niissä osissa maailmaa, erityisesti naapurimaissa, Välimeren eteläpuolella. Eli meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotka liittyvät investointeihin ja siihen, että saadaan kunnollisia työpaikkoja. Tässä keskustelussa on puhuttu ihmisoikeuslähestymistavasta – se on tietysti tarpeen, koska sivilisaatiomme on erilainen kuin muita, joita on nähty historiassa, koska meillä on lakeja ja oikeuksia. Ja oikeusvaltioperiaate pitää tulkita myönteisellä tavalla, eli myöskin maahanmuuttajat, olivat he sitten laillisia tai laittomia, heilläkin on oikeuksia. He ovat ihmisiä, joita on kohdeltava ihmisinä. Eli meillä pitää olla humanitaarinen lähestymistapa – ja erityisesti kun katsotaan ongelmia joissain maissa, joissa on paljon maahanmuuttajia, niin meidän täytyy edistää ajatusta siitä, että heillä on oikeuksia, joita ei voi kiistää. Niitä tarvitaan. Ja puheenjohtaja sanoi, tai kysyi aluksi, onko teillä ratkaisuja. No jos ratkaisuja olisi, niin ongelma olisi hoidettu, mutta sanoisin, että nyt ensinnäkin meillä pitää olla rohkeutta ja päättäväisyyttä, meillä pitää olla rohkeutta pitää kiinni tästä lähestymistavasta ja sitten tarvitaan päättäväisyyttä, jotta voidaan sanoa, miten tätä politiikkaa pitää toteuttaa. Ja pitäisi ehkä myöskin miettiä ratkaisuja, jotka eivät ole vielä kovin suosittuja. Jos sanotaan, että ihmiset jatkavat maahanmuuttoa Välimeren eteläpuolelta ja jos emme halua jättää heitä pulaan yhden pienen vesipulon kanssa, eivätkä he tiedä kuinka kauan matka kestää tai pääsevätkö ylipäänsä Lampedusaan. Meidän täytyy miettiä käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka ovat tarpeen, eli tämä liittyy tähän humanitaariseen käytävään. Siitä pitää neuvotella, ja se voidaan tehdä, koska jo tapauksessa nämä ihmiset tulevat kuitenkin Eurooppaan. Eli ei pidä puhua mistään tervetulokulttuurista, vaan meidän täytyy hyväksyä, että nämä ihmiset tarvitsevat ympäristön, jos, johon he voivat tulla. Ja meidän täytyy luoda sellaiset olosuhteet tänne Eurooppaan, jota ei voi tulla. Eli humanitaarinen käytävä, sitten on poliittisia välineitä käytössä. Me voimme neuvotella jäsenvaltioiden kanssa ja sanoa, että tämä ei ole nyt Italia, Ranska ja Espanjaa koskeva asia ainoastaan, vaan tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Eli tämäkin on ehdottoman tärkeää. Tämä, tästä täytyy neuvotella ja täytyy tehdä konkreettisia toimia ja sanoa, että tämä on tie eteenpäin. No nyt aikani taitaa olla lopussa, mutta vielä muutama sana tästä teemavuodesta. Jos emme vain halua käynnistää hienoa teemavuutta niin kuin Riikassa tehtiin ja sitten hieno päätöstilaisuus, jossa on upeita puheita, niin meidän täytyy miettiä nyt, mitä tapahtuu tänä vuonna. Mitä tätä tarkoittaa kehityspolitiikan osalta? Miten voidaan välttää hämmennyskehitys kehitys- ja kauppapolitiikan välillä? Ja miten saadaan järkeä johonkin, josta komission puheenjohtaja on puhunut, investointipolitiikka, järkevät investoinnit, joiden avulla ihmiset voivat jäädä kotipaikoilleen ja saada kunnollisen elämän. Ja lopuksi vielä, meidän täytyy yhdistää ja haastaa komission varapuheenjohtaja Timmermans. Hän puhuu niin loistavasti siitä, miten voidaan pienentää byrokraattista taakkaa. Ja myöskin Bayerista on kutsuttu asiantuntijan avuksen, mutta kun puhutaan hallinnollisten taakkojen vähentäminen maahanmuuttajien osalta, se olisi hieno asia. Timmermans tuntee hyvin ihmisoikeudet, mutta ehkä hän voisi miettiä myöskin maahanmuutto- ja kehitysasioita ihmisoikeusnäkökulmasta, ja hän voisi varmistaa, että kunnollinen työ on tarpeen, ei se ole mikään unelma eikä hieno puhe Euroopan parlamentissa, vaan kuten sanoin, me tarvitsemme rohkeutta ja päättäväisyyttä. Ja sitten lopuksi tehän varmaan menette kotiin pääsiäiseksi, niin katsokaa iPhoneen tai mikä teillä sitten onkin. Siellä on varmaan musiikkia. Suosittelen kahta laulua. Ne saavat teet oikean mielialan. Manu Chao, Clandestino ja sitten Led Zeppelinin Immigrants. Siellä voitte nähdä silmissämme veneet ja nämä vesipullot ja ymmärrätte, kuinka tärkeää on nyt toimia. Kiitos. Kiitos kaikille puhujille. Saimme vähän mietittävää, mahdollisia ratkaisujakin, ongelmia. Jotkut ratkaisuvat poliittisesti vaikeita. Katson listaa, monet ovat pyytäneet puheenvuoroa. Olisi hyvä, että ehkä esittelisitte itsenne me emme ole kaikki samasta valiokunnasta. Ehkäpä puheenvuoron saadessanne voisi esitellä itsenne muille kollegoille. Viisi puhujaa. Nostaisitko kätenne nyt, niin näemme kuinka monta puhujaa on. Sitten voimme antaa puheaikaa. Meillä on 15 minuuttia. Kaksi, kolme minuuttia. Kaksi minuuttia per puhuja. Ensiksi Lopez Aguilar ja Wimberg. Sitten Lopez Aguilar. Thank you, Chair. I am Juan Lopez. Kiitoksia puheenjohtaja Juan Lopez Aguilar. Minun on ollut ilo tavata joitakin puhuja vieraitamme jo aikaisemmin. On hienoa, että meillä on tällainen keskustelutilaisuus, koska me olemme varmasti kaikki täällä LIBE- ja DV-valiokunnissa vakuuttuneita siitä, että turvapaikka liittyy maahanmuuttokysymyksiin. Turvapaikanhakijat eivät ole mikään uhka EUlle ja se turvallisuus. Tietysti laiton maahan ihmiskauppa kyllä, mutta tämä liittyy myös maahanmuuttoasioihin, koska monet niin sanotusta laillisista maahanmuuttajista etsivät uusia mahdollisuuksia, pyrkivät pois epätoivoisista tilanteista, mitä tulee ihmisoikeuksiin. Ja he ovat tietysti huomattava haaste EUlle, joka haluaa tulla globaaliksi toimijaksi, niin kuin se sanoo. Eikä halua pelkästään maksaja. Sitten herra, kysymys herra Ambrosille. Tapasin hänet toimistossani ja keskustelimme maahanmuuttokysymyksistä. Hän äh, kysymykseni liittyy tähän ehdotukseen, josta olemme kuulleet. Myös lehdistössä tästä on puhuttu, että jotkut eurooppalaiset toimijat haluaisivat jotenkin ulkoistaa tiettyjä pelastusoperaatioita Välimerellä. Ja etsitään sitten ehdotuksia siitä, että voitaisiin saada aikaan todellinen pelote. Näitä termejä on käytetty. Saataisiin pelotevaikutus voimaan, jotta vähemmän maahanmuuttajia pyrkisi tänne Euroopan rannikoille. Tästä on kai keskusteltu joissakin oikeus- ja neuvostojen kokouksen yhteydessä. Jotkut eurooppalaiset ministerit ovat myös viitanneet tämän tyyppisiin ehdotuksiin ja myös sisäasiainministerit ovat mahdollisesti keskustelleet pakolaisleirien ulkoistamisesta Tunisiaan tai Egyptiin vaikka. Haluaisin maahanmuuttovirastolta näkökulman tai aina kannan näistä ehdotuksista Sopiiko tällainen yhteen kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön kanssa, sopiiko se yhteen EU-lainsäädännön kanssa, sopiiko se yhteen vai ei tähän palautuskieltoon, joukkopalautuskieltoon? Viittaa myös siihen, mitä ihmisoikeus, YK on ihmisoikeusvaltuutettu on asiasta sanonut. Kiitoksia. Tack för ordet. Kiitos puheenvuorosta. Kehitysmaahanmuutto on erittäin kiinnostava kysymys Ainahan maahanmuuttoa on tarvittu. Kysymys on vain, mistä määristä puhutaan ja kuinka me hallitsemme tilanteen. Otan Ruotsin esimerkiksi. Mä, no, tarvitaan paljon maahanmuuttajia. Kaikki 40-luvulla syntyneet menevät eläkkeelle, mutta nyt tilanne on sellainen, että ne, jotka on 40-luvulla syntyneet menneet eläkkeelle, mitä ei tapahtunut. Meillä oli korkea työttömyys. Tämä massamaahanmuutto ei ole johtanut osin työpaikkoihin. Meillä on työttömyyttä, joka on 75, 25 prosenttia. Ruotsissa näkyy näiden suurten maahanmuuttomäärien vaikutukset. Se on luonut ulkopuolisuutta. Meillä on 200 aluetta, joissa ihmiset ovat syrjäytyneet, jossa e-, e-, ihmisiä asutetaan tai pääsevät yhteiskuntaan ja äh, näin dokumenttiohjelman TBstä ja ulkopuolisuudesta. Nuoret polttavat autoja ja kouluja. Ei ole missään maassa polttaa kouluja niin paljon kuin Ruotsissa. Yksi nuori sanoi, että jos polttaa autoa, niin saa työpaikan. Me näemme korkean työttömyyden ja työ, äh, maahanmuuton ja työttömyyden yhdistelmän vaikutuksen. Sekin täytyy ottaa huomioon. huomioon laittamista maahanmuuttajista. Ruotsissa on laki, että jos on hakemus hylätty, niin sitä tämä, mutta nyt on uusi laki, että pääsee kouluun, niin saa sairaanhoitoa ja sosiaalitukea. Tämä pimeä työskentely. Nämä ihmiset eivät voi työskennellä laillisesti. Tässä maksavat alveita siitä, mitä he ostavat, mutta tämä on väärä signaali. Me, tämä kehitys ja maahanmuutto täytyy ajatella vaikutuksensa näiden suurten määrien vaikutus Ruotsissa. Okay, Madam Wikström, then Mr. Steer. Wikström, Mr. Steer. Thank you very much and thank you for a very comprehensive and... Kiitoksia erittäin kattavasta valaisevasta keskustelusta. Ei aina parlamentissa käykään näin, että kuuntelemme puhuja, jotka voivat antaa mielenkiintoisen kuvan siitä, mitä todella tapahtuu. Riippumatta siitä, minkälaisia pelastusoperaatioita suunnitellaan, ihmiset edelleenkin tulevat tänne, niin kuin herra Voitella sanoi äsken, pelkkä pullo vettä mukana. Ainoa tapa on oikeastaan siinä, että poistaan tällaiset liiketoimintayritykset salakuljettele näissä maissa niin, että ihmiset eivät mene näille vaarallisille aluksille ja vaaranna elämänsä ja muuta välimerta valtaisaksi hautausmaaksi jossa nimettömät ihmiset hukkuvat tuhansittain joka vuosi. Jos poistettaisiin tämä elinkeino salakuljetusta tarkoittaisi myös sitä, että heidän monopoliasemansa päättyisi. Ja minä haluaisin vain liittää tämän myös turvallisuuskysymykseen. Tänäänhän kaikki täällä rakennuksessa ja koko Euroopassa puhuvat turvallisuudesta. Jos me sallimme sen, että ihmiset tulevat turvallisesti, suojellusti, laillisesti EU-alueelle, ja voivat tehdä hakemus jossakin EU-valtiossa. Silloin tietäisimme täsmällisesti, kuka tulee, mistä, missä olosuhteissa – Tämäkin liittyy turvallisuuskysymykseen, mistä nyt kaikki puhuvat. Meille haasteena tietenkin on tarjota vaihtoehto, mutta miten tässä onnistumme, mitä pitää tehdä? Yksi keino on saada enemmän jäsenvaltiota osallistumaan uudelleen sijoitusohjelmaan ja sallia se, että turvapaikkahakemuksia voidaan tehdä jopa väliaikaisissa toimistossa leireillä, mutta yksi haaste on myös siinä, että tällä hetkellä kuusi jäsenvaltiota ottaa vastaan 80 prosenttia turvapaikanhakijoista. Meidän on mahdotonta äh, säätää lakeja solidaarisuudesta, mutta kuitenkin suurempaa solidaarisuutta tarvitaan, ei vain toimielimissä, vaan myös jäsenvaltiotasolla. Joten kysymyksiini, tukisitteko te kiintiöjärjestelmää te kaikki siis kiintiötä, jotta voitaisiin lisätä vastuun määrää ja jakoa jäsenvaltioiden kesken. Ja erityisesti teille suurlähettiläs, mikä on teidän näkemyksenne yhteistyöstä niin sanottujen turvallisten kolmansien maiden kanssa, mitä tulee rajavalvontaan ja miten reagoitte keskusteluihin, jotka mahdollistavat sen, että jo kolmessa maassa voidaan alkaa tämä turvapaikan haku, hakuprosessi. Tästä t- olisi kiinnostavaa kuulla teidän näkemyksiänne. Madam Hautala. Thank you, Madam Chair. Thank you to all. Kiitoksia puheenjohtaja kiitoksia kaikille puhujille. Meillä ei ole paljon aikaa enää, eli yksi täsmällinen esimerkki ja kysymys. Maa, jonka tunnen hyvin, koska synnyin siellä, on Argentiina. Se on maa, jonka perustuslakiin on kirjattu, että sinne yritetään saada maahanmuuttajia. Ja siellähän Espanjasta, Italiasta, Kroatiastakin jonkun verran. Ja siellä oli instituutio, joka hoiti tätä ja se oli menestyvä. Ja kun instituutioista tuli korruptoituneimpia, ikävä kyllä, niin maan kasvu alkoi hidastua ja nyt se on jälleen maa, johon tulee ihmisiä. Eli kysymykseni kaikille kysyjille. Eli tämä yhteys, kun ajatellaan instituutioiden tehokkuutta, jotka hoitavat näitä asioita. Te puhuitte siitä, että meidän täytyy tarkastella tätä arkaluontoista kysymystä. Ajatellen kehitystä vuoden 2015 jälkeen. Ja haluaisin kuulla teiltä hiukan enemmän siitä, miten voidaan yhdistää tämä siihen, miten EU voi parantaa kehitysyhteistyötään. bye Madam Keller. Hautalaisten Keller. Um, Kiitos, vain kaksi kommenttia. Yksi kysymys. Oli oikein tärkeää kuulla Afrikan sisäisen ja alueellisen kaupan myönteisistä vaikutuksista ja työvoiman vapaasta liikkuvuudesta erityisesti kun eri taloudelliset kumppanuussopimukset voivat aiheuttaa haasteita ja, haasteita ja vaikeuksia kumppanusmaille. Tällainen alueellinen Afrikan sisäiset kauppamekanismit voivat olla hyviä ja kehitysyhteistyö voi auttaa sitä. Itä-Afrikan yhteisö on hyvä esimerkki. He etenivät, kuten suurle, herra suurlähettiläs selitti. Toinen huomio. Oikein tervetullut, että herra Reuter painotti ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa maahanmuutto- ja kehitysyhteistyöhön. Ja sitten tämä Busanin avun tehokkuutta koskeva New Deal vuodelta 2011. Voisiko joku selittää, että kumppanuus hauraiden maiden kanssa valtaten rakentamiseen ja rauhan luomiseen tukeminen, miten se voisi auttaa maahanmuutossa, kun hyvin vihamieliset, köyhät, lain ulkopuolella olevat yhteisöt haetavat sitä. Keller. Schlein. Thank you. Um, I also have a couple of comments and a couple of questions. Haluaisin korostaa, että usein kun puhutaan kehitysyhteistyöpolitiikasta ja maahanmuutosta, niin tarkastelemme vastaanottomaita, ehkä kauttakulkumaitakin, mutta meidän kuitenkin pitäisi todellakin keskustella maahanmuutto lähdemaihin myös. Tulen itse alueelta, jossa on ollut paljon maahanmuuttoa ja tämä ongelma on myös alueiden välillä. Silti ihmiset ovat seuranneet tervettä järkeen, kun olet lähtenyt lähtenyt jonnekin muualle, koska ei voi odottaa, että ihmiset odottavat 20-30 vuotta ennen kuin heidän alueensa kehittyy. Meidän täytyy myös ymmärtää yksilön edut ja intressit toimia tällä tavalla, eikä pitäisi unohtaa, että kyse on myös yksilön oikeuksista ja yksilöllisestä kehityksestä. Tämä kommenttina. Sitten maa, ilmastomaahanmuutosta. Kukaan ei ole vielä vissiin tätä mutta sekin ajaa ihmisiä etelästä etelään tai maahanmuuttajat tästä syystä useinkaan eivät päädy tänne, vaan jonnekin muualle siirtyvät seuraavalle alueelle naapurimaahan. Ja se on iso ongelma, koska ne maahan, minne mennään, niin nekin ovat kehitysmaita, köyhiä maita, joten kysymys kuuluu, miten tuomme myös näitä maita jonne ma- ilmasto ajaa maahanmuuttajia. Miten tuemme niitä, jotta ne pystyvät pärjäämään tässä tilanteessa, kun ihmiset elävät 20 vuotta pakolaisleirillä, vaikka samoin kokonaisia saaria saattaa hävitä. Tästä tietysti syntyy omat ongelmansa voidaan jo ennakoida, että maahanmuuttoa syntyy ilmaston takia, ei vain katastrofien, katastrofien seurauksena. Sitten kysymys herra Brandille, Brandille. Te mainitsitte, samoin muutkin puhuivat ulkoistamisesta, ulkoistetuista pakolaisleireistä etsintä- ja pelastusoperaatiosta. Mutta tämähän voi toimia vain, jos on kumppanimaita, jotka haluavat isännöidä tällaisia leirejä ja ovat valmiita sanomaan, että ok, me otamme vastaan EU-varoja ja sitten vastavuoroisesti hoidamme tämän ulkoistamisen. Miten tämä keskustelu näkyy Afrikan unionissa? Onko maita, jotka haluavat täyttää tällaisen roolin, jonka EU haluaisi niille antaa? Mielestäni kyllä näin ei pitäisi olla. Sitten lailliset reitit, ehdottomasti näin pitäisi toimia. Sitten vielä kiintiöistä, koska siitä kysyttiin. Tietysti kiintiöjärjestelmä ratkaisisi puolet ongelmista solidaarisuuden ja sen valtioiden kesken. Sehän on hienoa, mutta sitten unohdetaan yksittäiset maahanmuuttajat. Ehkä heillä on erilaisia intressejä mennä jonnekin muualle ja on erittäin tärkeää, että osoitamme solidaarisuutta myös heitä kohtaan. Be fair to all colleagues. Um, eli... Sen täytyy lopettaa kaikkia kollegoita. Hoibruk toisena ja Alice. Kiitoksia, kiitoksia kaikille, erityisesti siitä, että muistutitte Lampedusasta. Minäkin olin siellä lokakuussa. Eli meillä on nyt tällainen yhteinen eurooppalainen hautausmaa, kuten monet ovat sanoneet, eikä meillä ole eurooppalaista yhteistä turvapaikkajärjestelmää, jota voitaisiin hyödyntää ja jotta löydettäisiin ratkaisuja. Ja kiitokset, että muistutitte siitä, että tämä ongelma ei koske pelkästään Maltaa, Italiaa tai Kreikkaa, vaan tämä koskee koko Eurooppaa. Ja siksi meidän täytyy löytää ratkaisuja. Euroopassa usein pyydetään, että eurooppalaiset kävivät katsomassa Lampedusan tila, tila, tilannetta, mutta ainoastaan kuusi maata EU:ssa on antaa yli 75 prosenttia turvapaikoista Euroopassa. Eli missä ovat muut 22 hallitusta, missä on muu Eurooppa. Eli meidän täytyy nyt kysyä, onko tämä sitä solidaarisuutta, josta puhutaan artiklassa 80. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy löytää nyt nopeasti ja pitkän aikavälin ratkaisuja ja lyhyen aikavälin ratkaisut täytyy liittää siihen, että meidän täytyy ennakoida vähän reaktioitamme. Meidän, meidän täytyy miettiä esimerkiksi humanitaarista käytävää ja meidän täytyy tosiaan miettiä näitä kysymyksiä, millä tavalla laillisesti ja turvallisesti saadaan nämä ihmiset Eurooppaan. Tämä koskee sekä maahanmuuttajia että turvapaikanhakijoita, ja se on sitten toinen asia taas. Mutta sitten pitkällä aikavälillä tietysti meidän täytyy miettiä suurta kysymystä tässä valiokunnassa, eli epäarvoisuuden torjunta. Ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää Ambrosiata siitä, että hän muistutti näistä yhteyksistä kehityksen ja maahanmuuton välillä. Ja sitten vielä muistuttaisin, että meillä pitää olla tehokkaampaa kehityspolitiikkaa meidän täytyy ehdottomasti korottaa sitä, että meillä on parempaa resurssien liikkuvuutta Euroopassa. Tällä tavalla voidaan torjua laittomia pääoman liikkeitä, koska ikävä kyllä tilastot osoittavat, että pääoman laittomat virrat ovat paljon suurempia kuin kehitysyhteistyörahavirrat. Eli meillä pitää olla kunnianhimoa näissä kysymyksissä. Meidän täytyy miettiä kestävää kehitystä ja meidän on löydettävä ratkaisuja näihin kysymyksiin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Herr Brock. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin nyt ensinnäkin kiittää siitä, että tästä keskustelusta ei ole tehty mitään byrokraattista keskustelua, vaan näissä on tullut esiin inhimillisiä kohtaloita, inhimillinen ulottuvuus, ja se on tärkeää, kun puhutaan tällaisista asioista. No ensinnäkin haluaisin tukea tätä inhimillistä humanitaarista käytävää. Se on tärkeää. Tällä tavalla voidaan heikentää ihmiskauppiaiden asemaa ja voidaan tarjota turvallisia reittejä Eurooppaan. Ja tällä tavalla voimme sitten nähdä, millaisia ihmisiä tulee Eurooppaan ja mistä. Eli tämän halusin vielä ottaa erityisesti esille. Ja sitten yksi asia neuvoston päätelmistä Eli tässä on puhuttu politiikan johdonmukaisuudesta ja koordinoinnista, ja usein mietin, no missä on sitten politiikan johdonmukaisuus, kun toimitaan käytännön tasolla. Pieni esimerkki. No Euroopassahan on pudettu sisärajoista, jotta, ja tämä koskee myöskin maahanmuuttajia, joita meillä on, ja heillä on sitten perheet kotimaassa – ja he lähettävät paljon rahaa sinne. Ja kun puhutaan kehitysavusta, niin kaikki varat, kaikki rahat, jotka lähetetään takaisin perheille, niin nämä voivat olla varoja, joita maksetaan sitten näille salakuljettajille. Ja kun katsotaan tätä esimerkkiä Euroopasta, eli kun näitä rahoja lähetetään EUn ulkopuolelle, niin sitten nämä siirtokulut ovat usein hyvin korkeat. Rahan lähettäminen on kallista. Ja tässä on sitten tällaisia epämuodollisia rahavirtoja. Eli missä tässä nyt on politiikan johdonmukaisuus? Eli tämä nyt oli vain yksi esimerkki. Eli meidän täytyy löytää virallisia teitä näille toimille, ja, jotta niitäkin voidaan sitten valvoa. Eli kuinka paljon rahaa liikkuu mistäkin, mihin, millainen tilanne näillä perheillä sitten on ja miten Euroopassa olevat maahanmuuttajat pystyvät tukemaan perheitään. Eli meidän täytyy vielä parantaa tätä politiikan johdonmukaisuutta ja Euroopassa olevien maahanmuuttajien oikeudellista statusta. Kiitos. Yes, thank you, madam. Kiitos. Lauristin. Ja sitten Maja. Kiitos. Haluaisin kiittää Rova Papadopuloa, että otit tämän holistisen lähestymistavan esille ja puhuit asiasta vähän laajemmasta perspektiivistä. Jos puhutaan 20 vuodesta Tämä saapumishetki on lyhyt hetki ja sen jälkeen he pysyvät paikallaan pitkään. Ja kysymys on, että miten ihmiset löytävät omat polkunsa, miten he integroituvat eurooppalaiseen tai paikalliseen yhteisöön. Ja tässä pitää painottaa yhtä asiaa. Tarkastelen teidän strategiaa kokonaisuudessaan ja raja, sitä näemme 203 miljoonaa menee kehitykseen, inhimillisten resurssien kehittämiseen. Missä integraatio ja koulutus ovat varojen saajana? Meidän täytyy ajatella eurooppalaista lähestymistapaa tällaisen integroimisen koulutukseen. Ei ainoastaan niitä, jotka saapuvat paikalle, vaan paikallisia yhteisöjä. Missä konflikteja on, ihmiset, jotka tulevat paikalle, laki saattaa suojata he, heitä, mutta jos yhteisö ei ole kiinnostunut eikä ole yhteistyöhaluinen, ristiriitoja syntyy. Jos parissa tarkastelee, on ihmisiä nuoria, jotka ovat syntyneet Ranskassa käyneet koulussa, heistä tulee murhaajia. Näemme, että ongelma on ihan laajempi. Tarvitsemme Euroopassa erilaisen lähestymistavan koulutuksen vaikutuksia. Näitä olla kulttuurien välistä enemmän sosiaalisia taitoja, enemmän kulttuuritaitoja. Ja tämä on ihan ammattitaitoa vaativaa työtä. Kysymä teiltä, kuinka monet näissä organisaatioissa työskentelevät, jotka työskentelevät maahanmuuton parissa, kuinka paljon työpaikkoja nämä voivat luoda. Keskustelut ovat jatkuneet kymmeniä vuosia. ratkaisu on löydetty. Koulutuksen ja integraation yhdistäminen osoittaa, että meillä täytyy olla yleiseurooppalainen lähestymistapa jäsenvaltioiden vastuu, mutta myös EUn. Kiitos. Mayer. Sargentini sitten. Maija, sanoppa kumpi se on. Meyer, uh, um, thank you. Meyer, ihan oikein meni, kiitoksia puheenjohtaja. Kysyisin herra Ambrosilta kysymyksen te puolatte sitä, että EU reagoisi joukko laittomaan maahanmuuttoon, niin meidän pitäisi reagoida tähän. Ja minun kysymykseni kuuluu, otatteko huomioon myös alueen maat, joista näitä maahanmuuttajia tulee, tulee, että voisimme vaikuttaa asioiden parantamiseen myös siellä paikan päällä, eikä vain täällä. Ja sitten täällä on puhuttu myös seurauksista, joita maahanmuutolla on näihin lähtömaihin, mutta minkälaisia vaikutuksia tällä on niihin maihin, jotka joutuvat ottamaan vastaan kaikki laittomat maahanmuuttajat. Kiitos. Kiitos. Sargentini Guerrero. Eh, dank u wel, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Mikä minusta on kiinnostavaa tässä keskustelussa maahanmuutosta ja kehitysyhteistyöpolitiikasta on, miten me eurooppalaiset eh, usein näemme tämän asian ongelmana. Ja sitten ulkoistamme näitä ongelmia kolmansiin maihin. Ja tässä puhuttiin Afrikan unionista ja minkälaista keskustelua täällä Euroopassa käydään ja miten voimme huolehtia siitä, että kun tuomitaan maahanmuuttajia, niin se tapahtuukin rajojemme ulkopuolella viittaan kollegani sanoihin, Skan sanoihin. En ole hänen kanssaan samaa mieltä, mutta sen toinen esimerkki, missä itse olen aloitteeseen ja missä eurooppalaiset maat ovat olleet mukana, on tämä kartumin prosessi ja olen pahoillani. On aika monimutkainen tilanne, kun EU-maat e ulkoistavat Sudaniin tai Eritrean, Etiopian ja muihinkin maihin, jotka eivät juurikaan välitä ihmisoikeuksista. Ja siellä, siellä tulee myös paljon poliittisia pakolaisia. Nyt haluaisin kuulla teiltä, auttaako Afrikan unioni jonkinlaista eurooppalaista ongelman ulkoistamista. Ja kun ajatellaan kehitysyhteistyövaliokunnan ja live-valiokunnan keskustelua, niin meidän pitäisi saada tietää, mitä Euroopan kehitysrahastoa me oikeastaan käytämme kun tulee maahanmuuttopoli- tulee maahanmuuttopolitiikkaan. Ajattelen pilottihankkeita, joita EU on äh, suorittanut Nigerissä. On se, että siellä paikallisella väestöllä, että EU ei ole mikään paratiisi maan päällä. Meidän pitääkö tämäkin maksaa kehitysyhteistyöbudjetista ja ajattelen myös varoja jotka tulevat sisäasiaan budjetissa, joita sitten käytetään kolmansissa maissa, koska kehitysyhteistyöpolitiikka on yhteistyöpolitiikkaa ja maahanmuutto on jotakin muuta usein kuitenkin. Tämä nähdään ikävä kyllä asiana, jota meidän ei pitäisikään sitten enää rahoittaa. Kiitoksia. Yeah, thank you. We'll bear that point in mind when we look at... Pidetään tuo mielessä, kun Deven lausuntoa katsotaan. Virala Salon No, no, se... Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja ja vieraamme. Tärkein vihollinen, joka meillä on, kun ajatellaan johdonmukaista yhteistä eurooppalaista politiikkaa, on se, että meidän täytyy torjua yleisen mielipiteen manipulointia. Kuten Ambrosi sanoi, niin on hyvin paljon myyttejä, jotka liittyvät maahanmuuttoon, ja tähän lisäisin vielä muutaman. Jos katsotaan nyt näitä faktoja, maahanmuutto, klassinen maahanmuutto ei ole lisääntynyt EU-ssa viime vuosina. Meillä on nyt yhä enemmän painetta, koska meillä on humanitaarinen kriisi. Ja kansalaisille sanotaan, että nyt valtavasti Eurooppaan tulee tämän tyyppistä maahanmuuttoa, mutta jos katsotaan tietoja, kuten Wikströmkin totesi, niin Euroopassa on maita, jotka ottavat enemmän maahanmuuttajia vastaan kuin toiset. Ja varma on se, että jos EU ottaisi vastaan näitä henkilöitä yhtä paljon kuin esimerkiksi Libanon tai Syyria, niin Saksassa olisi 20 miljoonaa maahanmuuttajaa ja Espanjassa olisi 8 miljoonaa pakolaista. Eli minkäänlaista valtavaa maahanmuuttoaaltoa ei ole. Sitten sosiaalipalvelut. Usein sanotaan, että tällä hetkellä sosiaalipalvelut ovat romahtamassa maahanmuuton takia, ja kaikki tutkimukset osoittavat, että maahanmuutto vaikuttaa talouskasvuun ja demografisista syistä maahanmuutto maksaa vähemmän kuin mitä se tuo. Sitten turvallisuus. Me kaikki olemme nähneet, että turvattomuus, jota EU:ssa on nähty viime kuukausina sen tekijöinä eivät ole maahanmuuttajat, vaan henkilöt, jotka ovat syntyneet, käyneet koulua, varttuneet maassa, jossa sitten terroristi-isku on tehty. Eli tässä meillä on suuri tehtävä. Meidän täytyy torjua näitä stereotypioita, julkisen mielipiteen manipulointia. Ja nyt ehkä on oikea hetki, kuten Reuter sanoi, eli voisimme kuunnella Manu Chaon laulun Proxima Estación Esperanza, eli seuraava asema, toivo. Sinnepä myönteinen nootte Noiser Kiitoksia. Minulla ei ole kysymyksiä. Oikeastaan vetoaisin nyt meihin kaikkiin. Me olemme nyt kuvailleet tätä tilannetta riittävästi, meillä on analyysejä ja meidän täytyy nyt nähdä, miten Euroopan parlamentti voi toimia tässä asiassa. Ja meillä on nyt eurooppalainen kehityksen teemavuosi ja meillä on suuri mahdollisuus tässä nyt lobata, jotta saadaan enemmän solidaarisuutta, parempaa kehitysyhteistyötä. Niitä pitäisi vahvistaa. Viime vuosina tämä lobbaus on vähentynyt. Muistan nyt rahoitusta kehityspolitiikassa. Rikkaat valtiot sanoivat 0,7 prosenttia budjetista menee kehitysyhteistyöhön. Itse tulen rikkaasta maasta ja tämä rikas maa viimeisen 16 vuoden aikana oli, siellä oli puna, viherhallitus, puna, musta, musta keltainen hallitus, sitten taas musta hallitus Eli kaikki poliittiset värit olivat hallituksessa, mutta ei ole onnistuttu kuitenkaan pääsemään eteenpäin kehitysyhteistyön rahoituksen osalta. Täytyy häveten todeta, että nyt olemme 0,4 prosentissa jossain keskitasolla – Eli esimerkiksi Itä-Euroopan maat maksavat monet 0,33 prosenttia. Kehitysyhteistyön rahoitus on erittäin tärkeä kysymys ja meidän pitäisi sitten heinäkuun konferenssissa varmistaa se, että Euroopan parlamentilla on yhteinen kanta ja meidän täytyy painostaa jäsenvaltioita. Minun täytyy nyt tässä toimia ja pidin erittäin hyvänä sitä, että Merkel on puhunut Ukrainan kysymyksestä ja meidän pitäisi toimia näin symbolisesti myöskin sen edet puolesta, jotta saataisiin enemmän solidaarisuutta ja enemmän varoja kehitysyhteistyöhön. Thank you, Mr. Mansko. And Mansko. Litz. Viimeiset. Mansko. Mr. Litz. Haluaisin ensiksi onnitella puhuja loistavista esityksistä ja humanistisesta tavasta tarttua maahanmuuton ongelmaan. Yksi tästä sanoi, että, että aikojen alusta ihmiset ovat vaihtaneet paikkaa. Eli päivän ongelma on, onko maahanmuutto ongelmaa? Minä luulen, että se tapa, jolla tartumme maahanmuutto-ongelmaa, se, jolla pohdimme rakenteistamme ja laitamme sen oikeellisiin ja sosiaalisiin humanistisiin puitteisiin, sen pitäisi olla meidän prioriteettimme. Siinä on näitä ongelmia. Emme mene sitä ihmisiä vaan siirtämästä. Kun me kohtamme pelon, diktatuurin, nälän, huole, huolien ongelmat ja ajattelemme kaikkea, mitä maailmassa tapahtuu, niin me näemme, että emme ole estäneet ihmisiä tulemasta. Tällä hetkellä on kaksi tapaa ja voitte miettiä tämä juridisesti. Vaikka ovi ei olisi auki, ihmiset tulevat kuitenkin keittiönoven kautta, koska ihmiset pelkäävät. Ja tehtävänä on pohtia, mitä tehdä, kun he tulevat että heidät ottaa hyvin vastaan. Että he ovat integroitua harmonisen kehityksen hengessä. Sen mitä me haluamme. Ei ole aidosti maahanmuuton ongelmaa. Meillä on ongelmia ymmärtää maahanmuuttoa. Ich halte mich ganz kurz. Ähm, ihan lyhyesti. Eli sen jälkeen, mitä Noiser sanoi, toteaisin ihan vain, että täällä parlamentissa meidän pitäisi toimia. Tänä vuonna on G7 huippukokous Saksassa ja siellä puhutaan lähinnä Afrikasta. Ja viikko sitten mietin sitä, miten tämä G7-kokous sitten toimii, kun siinä yhteydessä on kongressi. Eli miten tämä aihe saattaisiin esityslistalle. Meillähän oli yhteinen kuuleminen tästä asiasta EPPn kanssa. Ja meidän täytyy puuttua tähän asiaan. Meidän täytyy hyväksyä tiettyjä kysymyksiä tulevina viikkoina, jos haluamme tätä tukea ja jos se saadaan esityslistalle. Ja G7 huippukokouksen pitäisi ehkä toimia aktiivisemmin näissä kysymyksissä, kun ajatellaan nyt tätä kehitysyhteistyön teemavuotta. Eli tätä voitaisiin miettiä vielä ensi viikolla. Kiitos. Good idea. Hyvä idea. Ei pidä unohtaa G8 huippukokousta ennen kuin palataan puheenjohtajana Arva Gallille. Komissio tai ulkoisuuden palvelupaikalla haluatko puhua? Um, thank um, Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärtääkseni aikaa on varsin vähän, joten käyn läpi pääkohtia. Maahanmuutto on tiukasti tämänkin vuoden poliittisella agendalla. Se on tullut aivan selväksi myös puheenjohtaja Junckerin suuntaviivoista. Tämä on yksi selvä prioriteettikysymys. Tässä mielessä, kun pyritään maksimoimaan kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutukset maahanmuuttoon, se on tärkeä komission prioriteetti ja se on myös päätavoite työssämme DEFCOssa ja annan kohta puheenvuoron kollegalle näistä sisäisistä kysymyksistä. Niin kuin sanottiin, kyse äh, on niistä elämästä, emme voi byrokratisesti päättää näistä asioista noin vain. Ja joillekin tämä on vaihtoehto, mutta joillekin tämä on ainoa keino selviytyä hengissä. Haluaisin korostaa, että maahanmuutto ei ole kehitysyhteistyöpolitiikan epäonnistuminen sinällään. Me voimme parantaa elinoloja, elintasoa laajasti ajatellen etelämaissa, mutta on voitu osoittaa, että tämä saattaisi lisätä maahanmuuttovirtoja, koska ihmisillä on varaa lähteä toisin kuin aikaisemmin. Tämä pitäisi pitää mielessä myös maahanmuuttajat huomattavasti myötävaikuttavat kehitykseen niin alkuperämaissa kuin kohdemaissakin. Yksi jäsenistä täällä puhui näiden rahalähetysten määrästä, joita maahanmuuttajat lähettävät. Se on noin neljä kertaa virallinen kehitysyhteistyöapu tällä hetkellä. Meillä on lukuja tästä ja tutkimusta on tehty paljon tästä asiasta. Kyse ei ole mistään pikkusummista, vaan paljon paljon enemmästä kuin mitä me julkisesti annamme kehitysyhteistyöapuna. Meidän pitäisi meidän mielestämme pohtia kehitysyhteistyön roolia maahanmuuttokysymyksissä. Ihan lyhyesti yritämme parantaa maahanmuuton hallinnointia, jotta se kaikki toimisi tehokkaammin. Ja tämä oli yksi ajatus, jota täällä ehdotettiinkin. Toiseksi meidän täytyy tarttua sääntöjen vastaiseen maahanmuuttoon, laittomaan maahanmuuttoon sitä kautta, että tartutaan maahanmuuton syihin. Ja sitten tietysti puhuttiin ihmiskaupasta. Se on todellakin asia, jota pyrimme kaikkiin keinoin torjumaan. Tietysti paljon enemmänkin voitaisiin sanoa. Puhuin nyt varsin lyhyesti. Ehkä, jos sallitte, niin kollegani sisäasian pääosastosta voi jatkaa. Thank you very much. Thank you, Chair. Let me... Kiitos Kiitos puheenjohtaja. Sanon, että komission näkökulmasta tämä aloite pitää kahden valiokunnan yhteinen kokous tästä aiheesta on tervetullutta. Komissiolla on hyvin samanlainen lähestymistapa. Sisäasiain pääosasto ja DEFCO ovat olleet hyvin läheisessä yhteistyössä – maksimoidakseen maahanmuuton myönteiset vaikutukset ja maksimoidakseen myönteiset vaikutukset ja minimoidakseen riskit. En sano paljon, kun kollega sanoi jo monta asiaa ajassa, mutta muistuttaisin teitä lähestyvästä Euroopan maahanmuuttoagendasta, joka toukokuun lopulla todennäköisesti hyväksytään, kuten useimmat ihmiset totesivat. Maahanmuutto on eu poliittinen prioriteetti. Se vaatii kattavan johdonmukaisen pitkän aikavälin politiikkareaktion päivän keskustelun aloitteessa. En käyttänyt sanaa holistinen. Vaikka muut ovat maininneet sen, olisin voinut tehdä sen. Koska holistinen kattava lähestymistapa on tarpeen. Agenda on Junckerin identifioimien prioriteetti ympärillä tehokas maahanmuuttopolitiikkaa – hyvin hallittu säännöllinen maahanmuutto ja epäsäännönmukaisen maahanmuuton vastainen toiminta ja ulkoiset rajojen suojaminen, ulkoiset ulottuvuudet ja kolmannet maat tulevat, niiden rooli tulee olemaan tärkeä, koska agendan pitäisi tarkastella koko maahanmuuttoprosessia lähtömaasta siirtymämaiden, transitomaiden kautta ja kohdemaita myös eurooppalaisia maita. Ja sitä, miten maahanmuuttoja otetaan vastaan. Mainitsin myös, että kehitysyhteistyö ja tämä tulee olemaan myös agendassa. Kehitysyhteistyöllä on tärkeä osa yhteistyön ja kumppanuuden vahvistamisessa kumppanuusmaiden kanssa – että tartutaan ää, laillisen ja epäsäännöllisen maahanmuuton suhteen ja virtojen vähentämisessä olemme paljon panneet riskeistä ja haasteista tällaisista tilanteista Välimerellä. Se, joka ihmisiä menettänyt henkeensä, kysymys on myös mahdollisuuksista. Kysymys ei ole vain riskien minimoinnista, vaan mahdollisuuksien maksimoinnista ja myönteisten vaikutusten vaikutusten maksimoinnista sekä kohdemaille että kehitysmaille. Kiitos. Thank you very much for the commission. Thanks for the... Kiitoksia komissiolle sen puheenvuoroista. Nyt meillä on runsaasti kysymyksiä tullut. Te saatte haastavan tehtävän. Hyvät puhujat, vieraamme viisi minuuttia jokaiselle teistä voitte yrittää vastata, tai ainakin tahtoo joihinkin näistä kysymyksistä. Okei, okay, 35 maximum. So, uh... 35, no, kello kolme, viisi yli puoli pitää lopettaa viimeistään. Aloitan herra Ambrosista. Aloittakaa te. Altre. Kiitoksia. Niin lyhyesti kuin vain mahdollista, mitä tulee ulkoistamiseen, pelastus, etsintäpalveluissa, turvapaikanhakuprosesseissa ulkoistaminen ei ole kyllä oikein se sana, mitä pitäisin hyvänä. Mitä tulee kansainvälisen yhteistyöhön ja pelastetaan ihmishenkiä, niin mielestäni mikä tahansa yhteistyö on tervetulta. Kysymys kuuluu, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ihmiset on pelastettu mereltä, mihin heidät viedään, missä oloissa, minkälaisia standardeja noudatetaan, avustetaanko heitä jatkossa, mitä heille tapahtuu sitten, kun heidät on pelastettu ja viety, minne ikinä sitten viedäänkään. Aikaisemmin Euroopassa on ulkoistettu joissakin maissa rajavalvontaa, niin kuin tiedämme, erityisesti mitä tulee Libyan entiseen hallintoon. En usko, että haluamme seurata tätä samaa mallia enää ollenkaan prioriteettina täytyy olla ihmisten suojelu eikä pelkästään rajojen suojelu, vaan pitäisi tai molempia pitäisi suojella rajoja ja ihmisiä, mutta ei toista toisen kustannuksella. Tähän liittyy myös uskottavuuspuoli, kun puhutaan ulko turvapaikkaprosessin ulkoistamisesta ja mitä kaikkea tähän sitten liittyy. Olemme kuulleet teiltä, valiokunnan jäseniltä, että yksi kysymys, joka EUn pitää ottaa huomioon, mitä tulee mutta turvapaikkapaineeseen, on sisäinen solidaarisuus, miten jaetaan taakkaa kaikkien jäsenvaltioiden kesken on hiukan outoa, että pyydämme EUn ulkoisia maita osoittamaan solidaarisuutta Eurooppaa kohtaan, mitä tulee taakanjakoon, kun Euroopan sisällä emme ole vielä tänne asti päässeet. Mielestäni tässä on kyse EUn uskottavuudesta, joka haluaa olla tällainen globaali toimija eikä vain maksaja player eikä pelkästään payer. Mitä tulee kiintiöjärjestelmään, mikä tahansa mekanismi, joka varmistaa, että 28 jäsenvaltiota yhtä lailla osallistuu maahanmuuttovirran hoitopuoleen on tervetullutta. Mikä vain toimii, mikä on toteutettavissa hyväksyttävissä, niin mielestäni olisi vain iso parannustilanteeseen. on tehty ehdotus humanitaarista käytävistä. Sitä pitää tarkastella. On totta, että tämä pitkälti rikkoisi äh, ihmiskauppiaiden salakuljettajien liiketoimintaa, mutta se on vain osa vastausta. Meidän ei pitäisi ajatella, että elämme jossakin nousulutornissa ja ongelmat sitten elävät oma elämänsä muualla. Ma, tätä salakultustusta ihmiskauppaa tapahtuu Euroopassa myös. Nämä verkostot toimivat, ei vain sen takia, että ne toimivat tuolla puolella, vaan niillä on yhteyksiä tähän Euroopan puoleen myös, joten humanitaariset käytävät ratkaisevat ison osan ongelmaa, mutta vakavan torjunnan pitää tapahtua myös Euroopassa ihmiskauppaa ja salakutusta vastaan. Sitten lopuksi että otettaisiin vastaan sekä Euroopassa että muilla alueilla periaate, jota me pidämme hyvänä ja malli, jota viemme eteenpäin. Toimen tässä maailmanlaajuisesti, mutta mitä tulee vastaanottoon, uskon, että monilla maailman alueilla, jolloin maahan, jolta maahanmuuttovirtoja syntyy, jo nyt tekevät tätä työtä aika hyvin Turkissa. Yhden viikon aikana tuli lähes yhtä monta Syyrian pakolaista kuin Eurooppaan koko vuonna 2014. Et Afrikan sarvessa useat maat ottavat miljoonien pakolaisten taakan, ja näin on ollut jo 20 vuoden ajan. Joten mitä tulee siihen otetaan vastaan erilaisia maahanmuuttajia, niin monet maailman alueet ovat jo se malli, jota meidän pitäisi seurata ja jossain määrin oppia niiltä me kuulimme tässä Argentinan esimerkistä, niin mitä tulee maahanmuuton hallinnointi, niin tämä olisi myös hyvä esimerkki meille tutustua. Kiitoksia. Uh, ambassador... Kiitoksia herra Ambrosi. Sitten eh, suurlähettiläs Brandeo. Thank you. Kiitos. Pari huomiota ja kommenttia vain. turvapaikka, paikanhakijoiden ja pakolaisten käsittely ja etsintä- ja pelastustoimen ulkoistaminen. Afrikan unioni ei ole keskustellut tästä mahdollisuudesta, mutta odottaisin, että päätös olisi, että torjusimme, emme kannustaisi tätä ja ja sen mahdollisimman voimakkaasti. Se, että EU kaihtaa omia velvollisuuksiaan, välttelee velvollisuuksiaan pakolaisten vastaanotossa. Myös maahanmuuttoon hallinnoinnin laskujen välttely ovat asioita, jotka johtaisivat, että Afrikan unioni vastustaisi tällaista ulkoistamista täytyy ottaa myös huomioon ympäristön poliittisen tilanteen. Onko siellä kapasiteettia? Kuka seuraisi prosesseja ja laitoksia? Kuka kouluttaisi henkilöstön? Ja kuka on tilivelvollinen? Ei sitä voi vain maksaa palveluista ja lykätä vastuuta jollekin muulle näin tärkeissä asioissa. Mitä koulutukseen tulee? On kriittisen tärkeää, että koulutusta tapahtuu kummallakin puolella Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, EU-ssa. Jotain integraatiota tapahtuu yhteisötasolla, että olisi hyväksyntää. Tämä on erittäin tärkeää, että ehkäistäisiin se, että jotkut maahanmuuttajayhteisön segmentit kokisivat olevansa marginalisoituja ja ryhtyisivät tuomittaviin toimiin. Maahanmuuttajien vyöryistä puhutaan. Täytyy hyvä se on vähän paremmin se, että monessa tilanteessa oletusarvona tai päätöksenä me olemme olleet osapuolina niissä kriiseissä, joita on syntynyt. Eivät syyrialaiset tai irakilaiset tai libanaiset valinneet kriisiä. ne vastuuta se on? Älkäämme kiistäkö sitä, että humanitaarista kriisistä on jaettua vastuuta. Meidän täytyy olla rehellisiä. Lopuksi puheenjohtaja. Kotiin palautetut varat, varainsiirrot ovat noin 60 miljardia vuoro, euroa plus minus. Ja sitten virta toisen sotaan 50 miljoonaa. sitten tämä voitaisiin yhdistää kehitysapuun, niin näkisimme, että paljonkin kehitystä tapahtuisi. Meidän vetomuksemme on, että tekäämme asioita oikein. Olisi täysin moraalitonta sulkea silmänsä ja kääntää katseensa maahanmuutosta. Papa. Kiitos. Papadopoulos. Uh, I can't. Kiitoksia. Ensimmäinen kommentti. Siis valtaosa reaktioista liittyy siihen, että tullaan Eurooppaan ja mikä on Euroopan tilanne. Ja tämä keskustelu liittyy siihen, että yhte- kehitysyhteistyö pitää liittää maahanmuuttoon. Meidän täytyy nyt muut ajatella vähän eri tavalla. Ajatellaan vaikka syyrialaisia, maahanmuut- pakolaislapsia Jordaniassa, Libanonissa. Kuinka paljon Jordania ja Libanon voivat tehdä ja kuinka kauan he pystyvät tekemään sitä? Mikä on näiden lasten tulevaisuus Libanonissa ja Jordaniassa? Jos me emme mieti näitä asioita, niin puhumme ainoastaan oireista. Ja sitten nämä kaksi kysymystä, ulkoistaminen ja tämä kiintiöjärjestelmä. No paljon tuli jo sanottua ulkoistamisesta ja huolenaiheista, joita on. Mekin olemme huolissamme tästä käsitteestä, se ei ole mikään uusi. Jo vuonna 2003 oli samanlaisia käsitteitä. Ja olemme hyvin huolissamme näistä ihmisistä, he joutuvat odottamaan Euroopan ulkopuolella, kun heidän hakemuksensa käsitellään. Mitä jos hakemus ei mene läpi? Mikä heidän statuksensa? He ovat ehkä odottaneet jo vuoden vaikka Egyptissä. Mitä siellä sitten tapahtuu? Kuka vastaa heistä? Onko heillä käytössään oikeudellista apua? Onko heidän oikeutensa taattu silloin, kun turvapaikkahakemusta käsitellään? Voivatko he silti hakea turvapaikkaa Euroopasta, jos se on jo hylätty? Ja koskaan ei puhuta sitten näistä spontaaneista saapumisista. Ihmisethän pakenevat henkensä edestä ja näin tulee aina käymään. Ja sitten kiintiöjärjestelmä, jonka Wikström mainitsi. Tästä nyt keskustellaan, mutta tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin uudelleen sijoittamiskiintiö, se on yksi asia, ja sitten mahdollinen kiintiö turvapaikanhakijoille, jotka tulevat spontaanisti, ja se on taas eri asia. No, uudelleen sijoittamiskiintiö, se voisi toimia, jos meillä olisi yhteisiä eurooppalaisia toimia uudelleen aset sijoittamisen osalta. Eli tällainen, tämä on kysymys, joka on saanut tukea viime vuosina. Eli meillä pitäisi olla EUn kattava uudelleen sijoittamisohjelma. Mutta sitten turvapaikanhakijoiden osalta kiintiöjärjestelmän hankalampi koska täällähän jo sanottiin, Ska Keller puhui tästä, eli on ihmisiä, on perhesiteitä, aina henkilöitä, joiden täytyy siirtyä muualle, vaikkakin olisi kiinteät numerot jäsenvaltioissa, niin sitten on erilaisia kotoutumismahdollisuuksia eri jäsenvaltioissa. Ja jos ei tähän asiaan puututa, niin sitten ihmiset eivät halua liikkua. Pitäisi olla kattava solidaarisuusmekanismi eri tasoilla, eikä pelkästään kiinteitä lukuja, muuten ei pystytä puuttumaan siihen, että ihmiset tulevat liikkumaan jäsenvaltiosta toiseen. Mr. Reiter. Yeah, men... Kiitos herra Reuter. issue, I will not repeat. on puhuttu jo kiintiöistä ja toista, koska on samaa mieltä. Sitten ulkoistamista vielä. Sehän on fantastinen ajatus. Tarkastellaan, mitä Amerikassa ovat tehneet ulkoistamisella, ovat siirtäneet yksityiselle yrityksen toimintaa ja Euroopassa on jo tällaisia yksityisten yritysten johtamia leirejä, mutta kun ajatellaan kohtuullisia työoloja, jotka tekevät näissä keskuksissa työtä, jotka avustavat näitä ihmisiä, joita tänne tulee, niin mielestäni tällainen ei tule kysymyksenkään, että privatisoidaan tätä sektoria. toiseen kysymykseen me puhumme paljon 0,7 prosentin kehitysyhteistyötavoitteesta, mutta emme ole puhuneet valmiuksien kehittämisestä erityisesti kansalaisyhteiskunnassa molemmin puolin välimertä jokaisessa ilmansuunnassa, koska valmiuksien kehittäminen tarkoittaa koulutusta se tarkoittaa sitä, että ei ole kyse vain virallisesta koulutusjärjestelmästä, vaan tämä tarkoittaa myös vapaa-aikaa, kulttuuritoimintaa, Tätä voidaan kytsyä palveluksi tai muuksi, mutta kaikki nämä toimet liittyvät tähän. Se on kaikki valmiuksia. Sitten valmiukset, valmiudet kansalaisyhteisölle toimia. Eräs norjalainen esimerkki on, puh- on 15 000 äh, alaikäistä. Sieltä he kouluttavat ihmisiä, jotta he pystyisivät itse Poistamaan harjoitella miinanraivausta ja muualla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tunnustetaan se roolit, tunnustetaan se, että tarvitaan keinoja, resursseja, puhun kohta rahoituskysymyksestä, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että nähdään, mihin rahaa käytetään. Ja kun me puhumme, on tärkeää, että saadaan inhimillinen työ myös mukaan tähän ohjelmaan, mutta tähän tarvitaan myös näitä muita kysymyksiä, sosiaaliturvaa muun muassa, ja aina ei ole kyse pelkästään unionista, vaan myös ihmiso- äh, humanitaarisen avun antajat ja kehitysyhteistyöpolitiikan harjoittajat ovat myös AY-liikkeen edustajia, mutta erityisesti kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta, niillähän on hyvä maine, koska ne tietävät, mitä tehokkuus on, ne tietävät, osaavat hoida, hoitaa omat tehtävänsä. Mm, huippukokousta aina lisäävät julkista tietoisuutta, mutta käytännön työ on vähän eri asia. Ja vielä lopuksi en voi hyväksyä tätä termiä laiton. Ei tässä ole mitään laitonta, se on sääntöjen vastaista. Ehkä meidän pitäisi sopia tästä termistä, kun puhutaan laittomasta maahanmuutosta, niin tulkien pitäisi käyttää tai kääntäjien pitäisi käyttää sääntöjen vastaista maahanmuuttoa koska tämähän liittyy ihmisten motivaatioon ja perusteluihin. Jos ajatellaan, että on ihmisoikeus voida vapaasti siirtää, vaihtaa maata, niin silloin tämä laiton termi sana on täysin väärä. Toivottavasti pystymme kehittämään tilannetta Euroopan kehitysyhteistyövuoden aikana. We can have a debate about the term, but in... Voimme keskustella terveistä, mutta tulkit tulkkaavat, mitä ihmiset sanovat, jota tietäisi, mitä ihmiset sanovat. Kiitän siitä, että olivat antelijoita, antelijoita aikansa suhteen. Libevaliokunta tekee mietinnön, TV antaa lausunnon. Yksi aikaisemmin pomo sanoi minulle, että on kahdenlaista kauppaa. tässä on tämä sisääntulot asiat, ulostulot asiat ja liian hankalat asiat, joilla oma äh, lokeronsa. Tämä asia on ollut liian pitkään tässä liian hankalat lokerikoissa ja nyt täytyy tarttua tähän äh, hyvin hankalaan poliittiseen asian. Paljon kiitoksia kollegat. Kiitoksia puhujat. Voisinko mä kiittää puhujia? Kiitoksia.